Ja sitten kansanpuolueesta on tullut pyyntö. Santiago Fisas Exala on sitten nyt kyysin valtuuskunnassa, valtuus, Palestinan valtuuskunnassa ja hän korvaa Ermine Mazzonin. Onko tähän huomautettava? Jos ei ole, niin tämä nimitys on vahvistettu.